liebe kolleginnen und kollegen ich darf sie bitten platz zu nehmen. wir unterzeichnen jetzt hyvät kollegat pyydän teitä istuutumaan. Nyt allekirjoitamme parlamentin neuvoston ja komission välisen sopimuksen paremmasta lainsäädännöstä. Tässä haluan lämpimästi kiittää kumpakin muuta toimielintä. Enis Blachard, ministeri. On hienoa, että olette täällä tänään allekirjoittamassa, allekirjoittamassa sopimusta kanssamme. Haluan kiittää myös Nikola Schmidtiä, joka Luxemburgin kaudella edisti asiaa pontevasti. Samoin kiitos lankeaa komissiolle, herra Juncker ja Timmermans. Te käytitte kovasti aikaa näihin neuvotteluihin. Ja erittäin lämpimästi kiitän myös tämän talon kollegaa, joka otti tämän sydämen asiaksi Mielestäni Euroopan parlamentti on tässä nyt todella saavuttanut merkittävän merkkipaalun toimijoiden välisessä toiminnassa. Haluan kiittää Kiefer Hofstadtia tässä yhteydessä ja pyytää häntä osallistumaan allekirjoitustilaisuuteen. Ja nyt olisi hienoa, jos myös Enish Plashah voisi tulla allekirjoittamaan sopimuksen.